liitteessä, ellei kukaan vastusta, niin nämä nimitykset voidaan vahvistaa. Seuraavana kohtana esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumasta Egyptin tilanteesta. Ja, ja hänen puolestaan ensimmäiseksi puhuu herra Mavrojannis. Mr. President. Puhemies Arvoisat parlamentin jäsenet, ensimmäistä kertaa egyptiläisillä on ollut mahdollisuus ilmaista tahtonsa valita vapaa äh, rauhanomaisesti äh, henkilöt, jotka voisivat vastata heidän odotuksiinsa. Ulkoasiainneuvosto 25. kesäkuuta äh, kiitti vaalien rauhanomaista hoitamista, joka on tärkeä askel Egyptin demokraattisessa muutosprosessissa. Ja puheenjohtaja Van Rompuy, puheenjohtaja Barroso ja Catherine Ashton ja monet muut Euroopan johtajat onnittelevat uutta presidenttiä tässä historiallisessa muutostilanteessa. Euroopan unionin vaalitarkkailijat ja kansalaisjärjestöt eivät ole raportoineet mitään suurempia järjestelmällisiä rikkomuksia tai loukkauksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Euroopan unionin edustusta oli hyvin hyödyllisessä roolissa koordinoimalla ja seuraamalla vaaleja kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön osana Kairossa ja presidentti Mursin johdolla kaikki egyptiläiset voisivat nauttia demokraattisista oikeuksistaan ja perusvapauksistaan. Ja, ja tämä tarkoittaisi siis aktiivisen kansalaisyhteiskunnan kasvua. Me myös pidämme hyvänä kaikkia niitä lausumia, joita presidentti Mursia hallinto on esittänyt Egyptin siitä, että Egypti pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan. Rauha ja vakaus tuolla alueella on, joka on meidän yhteinen naapurialueemme, on EUn ja Egyptin yhteinen tavoite. Karahan sopimus Israelin kanssa on keskeisessä asemassa tässä suhteessa. Armeijan korkein johto on vakuuttanut, että, että uusi Egyptin johto Eh, pitää edelleen kiinni näistä periaatteista. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että uusi, Euroopan, äh, uusi Egyptin hallinto on rakentavassa roolissa äh, niiden haasteiden osalta, jotka koskevat tätä aluetta, mukaan lukien Palestiinan ja Israelin, Israelin välinen sovintoprosessi jatkuu. Äh, tie kohti kestävää ja syvällistä demokratiaa vaatii äh, kaikkien egyptiläisten sitoutumista. Se on pitkä tie, mutta Egypti ei koskaan tule olemaan enää sama kuin ennen. Ei, paluuta entiseen ei ole, ei ole. Ja 17. Äh, kesäkuuta esitetty armeijan korkeimman neuvoston lausuma merkitsee sitä, että parlamentin alahuone on ollut ilmaissut huolensa – ja äh, asevoimien korkein neuvosto on ottanut lainsäädäntövaltuuksia käyttöön ja se on vähentänyt demokraattisesti valitun presidentin valtuuksia. Julkaisijan neuvosto äh, kesäkuussa ilmaisi vakavat, vakavan huolensa, huolestumisensa tästä asiasta ja Catherine Ashton korkeana edustajana on edelleenkin tiivissä yhteydessä Egyptin viranomaisiin. Kaikki, kaikkien puolueiden täytyy löytää ratkaisu, joka mahdollistaa valto, toimivaltuuksien siirtämisen demokraattisesti valituille elimille mahdollisimman pikaisesti. Tässä yhteydessä että presidentti Mursin aikomus nimittää kabinetti, jossa on laaja edustus kansalaisyhteiskunnasta on tervetullut seikka. Se voi myötävaikuttaa siihen, että kansallinen konsensus syntyy, jota tarvitaan erityisesti tässä herkässä siirtymävaiheessa. Ja tulevat lähiajat tulevat vaikuttamaan suuresti Egyptin tulevaisuuteen, kun perustuslakia ollaan hyväksymässä ja kun ollaan järjestämässä uusia vaaleja. Keskeinen näkökohta demokratian muutosprosessissa on siinä, että, varmistamme se, että varmistetaan se, että kaikki voivat osallistua yhteiskunnalliseen poliittiseen elämään joutumatta pelkämään riippumatta siitä, mitä, millä poliittisella kannalla on, mikä, mitä sukupuolta on tai mitä uskoa edustaa. Ja perustuslaki on kuitenkin se perustava laatuinen sopimus, jota, joka täytyy perustua konsensukseen ja sen se täytyy olla kestävä referenssi kaikille kansalaisille. Siksi me odotammekin, että että uusi peruslaki tulee ensinnäkin huo, suojaamaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kaikkien sellaisten kohdalla. Toisekseen, että, että se asettaa armeijan ja poliisin demokraattisesti valittujen e, e, e siviilien ja valvontaan. Ja kolmanneksi, että se takaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Egypti voi luottaa Euroopan unionin vahvaan tukeen näissä vaikeissa poliittisissa, sosiaalisissa, taloudellisissa haasteissa. Ja me odotammekin sitä, että saamme hyvät ja hedelmälliset suhteet uuden presidentin kanssa ja tulevan hallituksen kanssa. Ja sen tarkoituksena on syventää kahdenkeskisiä suhteitamme ja jotta tähän päästään, niin vuoropuhelu Euroopan unionin ja Egyptin välillä pitäisi palauttaa mahdollisimman pikaisesti. Yksi prioriteettimme on se, että laadimme uuden toimintasuunnitelman, joka, jossa näkyy jossa näkyvät uudet naapuruspolitiikan tavoitteet, niin kuin ne on määritelty maaliskuussa, eh, toukokuussa 2011 tiedonannossa. Tässä yhteydessä Äh, Task Forcein, Egyptin Task Forcein tapaaminen tulee olemaan ainutkertainen mahdollisuus osoittaa Euroopan unionin sitoumus äh, Egyptin demokraattiselle muutokselle. Äh, korkea, ulkopolitiikan korkea edustaja tulee informoimaan Euroopan parlamenttia tämän Task Forcein työstä. Ja Kuitenkin vastuu eh, Egyptin demokraattisesta muutoksesta tulevaisuudessa kuitenkin kuuluu egyptiläisten omiin eh, käsiin, mutta Euroopan unioni edelleenkin tekee parhaansa auttaakseen heitä pääsemään tähän hienoon tulokseen, tavoitteeseen. Kiitoksia paljon. Vielen Dank, Herr Es folgt nun Kiitoksia, herra Mavro. Jani seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. Herra Petterin, kolme minuuttia. President. Kiitos puhemies. Egyptissä on valittu presidentti väkivallattomassa vaalitaistelussa, mikä on hyvä asia, ja Egyptille hyvin merkittävä tapahtuma. Euroopan kansapuolen ryhmä toivottaa Egyptin uudelle presidentille Mohamed Mursille kaikkea hyvää ja me toivomme, että tästä kehittyy hyvää yhteistyötä. Ensimmäiset uuden presidentin lausunnot ovat hyvin rohkaisevia. Hän on todennut suhteessa työhönsä vähemmistöjen ja kristittyjen, siis koptien kanssa, on jotakin sellaista, mikä voi muodostua esikuvalliseksi arabi- ja muslimimaailmassa. Presidentti Mursi voi kuvitella, että hänen varamiehensä varapresidentti voisi olla kopti, ja tällöin hän tekisi jotakin, mikä olisi päinvastaista kuin kommentit, joita on saatu muualta arabimaailmasta. Et esimerkiksi Saudi-Arabian suurmufti on, on sanonut, Said Abdul Aziz bin Abdullah, nyt tänä vuonna, ja tämä ei ole suinkaan saavuttanut laimpaa julkista Euroopassa. Hän mitään puhui siitä, että Arabian niemimaalla kaikki kirkot olisi tuhottava eikä uusia pitäisi rakentaa. Jos nyt Egyptissä kuljetaan toista tietä ja pyritään tuomaan ilmi, että uskonto ja politiikka voivat kestää toisiaan, se olisi aivan uudenlainen esimerkki siitä, että islam ja politiikka voivat yhdistää toisiinsa. Ja sanon kristittynä painokkaasti, että ei ole olemassa mitään kristillistä politiikkaa mutta on politiikkaa, jota harjoitetaan kristillisen vastuun pohjalta. Ja siksi ei voi olla islamilaista politiikkaa, mutta voi olla politiikkaa, joka lähtee liikkeelle islamilaisesta uskosta. Jos ihmisen arvo ja ihmiselämä ovat keskipisteessä, silloin se on jotakin sellaista, mille me kaikki voimme antaa suosio, suosio, suosiomme. Myönteistä on se, että presidentti Mursi haluaa myöskin kansainvälisiä sopimuksia, mukaan Camp Davidin sopimus, joka teki presidentti Sadat ja pääministeri Begin. Tähän tunnustaa tämän sopimuksen vuodelta 1980 ja olisin iloinen, jos herra Janis kuuntelisi minua, kollega Janis Olisin kiitollinen, jos kuuntelisit minua ja pyydän, että tämä myös poistetaan puheenjohtajastani tämä kohta. Niin, se merkitsee sitä, että jos Israel on tunnustettu ja pysytunnustettuna, se on myönteistä, mutta me pyydämme, että myös Israelia että se tekisi nyt kaikkensa, jotta tulee kahden valtion ratkaisu ja jotta siirtokuntapolitiikka loppuu. Me näemme, että kansalaisyhteiskunta Egyptissä on nyt toimimassa suhteellisen vapaasti. Kansallis, kansal, kansallisjärjestöt, kansainväliset järjestöt, saksalainen Konrad Adenauer-säätiö vedettiin tuomio oikeuden käsittely, jossa puhuttiin kanssa sitä, että toiminta on laitonta ja tämä oikeuskäsittely jatkuu edelleen vetoamme Egyptin viranomaisiin, että tämä oikeuskäsittely keskitetään, että ihmiset, jotka Euroopasta muualta maailmasta toimivat seuraavat kansalaisyhteiskunnan puolesta saavat tunnustusta työlleen niin, että kansalaisyhteiskunta Egyptissä voi antaa oman panoksensa demokratialle ja vapaalle kehitykselle. Kiitoksia kollega Pöttering. Seuraavaksi kollega Panseri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Voidaan todeta, että lopultakin Morsin virallinen virkanastuminen on sulkenut yhden vaiheen, päättänyt yhden vaiheen Egyptissä. Sen jälkeen, kun tämä asia tapahtui, niin korkeimmassa oikeudessa käsiteltiin näitä asioita, oli todettu, että Safekin ehdokkuus olisi ollut laiton ja toisessa käsittelyssä käsiteltiin vaalilakia. Tällä saattaa olla vielä seuraamuksia asioiden mutkistamiseksi on tullut vielä Ähm, sotilasneuvosto, asioita on mutkistanut vielä so, sotilasneuvoston äh, toimet, äh, jotka liittyvät uuteen perussopimukseen. Presidentti äh, Mursi on lähettänyt kuitenkin yhtenäisyyden viestin, se, jo, jolla se, hän pyrkii rauhoittamaan tilannetta – on tärkeää, että olemassa olevia kansainvälisiä ähm, sitoumuksia äh, noudatetaan. Nähtäväksi jää, käykö näin. On kuitenkin selvää, että kun äh, on eletty niin pitkään epävarmuudessa, niin uusi presidentti voi ehkä viedä Egyptiä kohti demokratiaa toisaalta ja toisaalta äh, saattaa muodostaa sellaisen taloudellisen tilanteen, joka auttaa Egyptiä myös talouskriisissä. Meillä on EUn Egypti Task Force-työryhmä ja Euroopan täytyykin olla valmis tekemään yhteistyötä Egyptin kanssa niin, että voidaan auttaa demokraattista siirtymää ja avittaa myös taloudellista ja rahoitustilannetta, joka on omiaan parantamaan maan vakautta. Kiitos. Kiitoksia kollega Vanseri. Sitten kollega Shaake, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Egyptin kansa on liittynyt meihin ja ovat, olemme yhdessä viettäneet ensimmäistä demokraattisesti valittua presidenttiä, joka ei ole armeijan edustaja, ainakin siltä näyttää, kun tämä asevoimien korkein neuvosto – Äh, lähtisi, lähti laajentamaan toimivaltuuksien toimeenpanovaltoon, että silloin egyptiläiset ymmärtävät, että on vielä, heillä on vielä pitkä matka edessään, kunnes Egypti on demokraattinen. Kysymys on siitä, mitä presidentti Mursi pystyy muuttamaan, kun keskeiset demokratian elementit, kuten toimivaltojen jako ja oikeusjärjestely, eivät ole toteutuneet. Äh, egyptiläiset ovat edelleenkin äh, elät, elävät sotilasvallassa. Me pyydämme uutta presidenttiä poistamaan – tämän sotalain välittömästä sotatilalain, koska ei voida hyväksyä, että niin monta ihmistä on edelleenkin vankilassa poliittisista syistä. Ja ei ole myöskään hyväksyttävissä, että, että, että tällaisia tuomioita annetaan ilman kunnollista oikeudenkäyntiä. Ja jos nämä sotilasoikeudenkäynnit lopetetaan, niin silloin voidaan puhua demokratian alusta Rova Ashtonin pitäisi olla tekemi, tekemi yhteydessä egyptiläisten kanssa, jotta voitaisiin poistaa, taata tällaiset oikeudet. Ja parlamenttihan oikeasti edustaa kansalaisia silloin, kun vaalit ovat vapaita ja oikeita. Me annamme presidentti Mursille mahdollisuuden vakuuttaa, että, että annetaan kunnioitetaan ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia ja demokratiaa Erityisesti naisten oikeuksia on kunnioitettava. Me arvioimme sitten vanhaa, vanhoja uusia tekijöitä Egyptissä toimiensa mukaan ja olemme valmiita auttamaan. Tämä on vaikea siirtymäkausi, mutta se on tärkeä siirtymäkausi. E, mutta e, tämän tämä on kuitenkin e, käännekohta painostuksesta vapauteen. Kiitoksia kollega Shaake. Seuraavaksi kollega Penelope Attu puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Kiitoksia puhemies. Sen jälkeen kun Mubarak äh, kaatui, Egyptiä on johtanut äh, sotilasneuvosto. Äh, se on halunnut säätää lakeja ja on halunnut muuttaa myös konstituutiota. No nyt Mursi on kuitenkin valittu puhe, presidentiksi ja täytyy muistaa, että islamistit olivat aiemmin ehdot ehdottaneet sellaista tointa, joka ähm, mahdollistaisi naisten eroavan ilman aviopuolison äh, lupaa. Naisia täytyy kuunnella. Ilman naisia de- äh, Egyptin demokratia ei olisi mahdollista. Äh, e, egyptiläisten naisten ihmisoikeuksia ja tulisi kunnioittaa miljoonat egyptiläiset ovat tukeneet tätä vaatimusta. Tähän liittyvä asiakirja e, peräänkuuluttaa myös oikeutta osallistua poliittiseen elämään ja muuhun elämään. Egyptin lain täytyy suojella naisia väkivaltaa vastaan. Meidän täytyy tukea kaikkea laillista toimintaa. Ashton, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta Egypti pääsee demokratian tielle? Miten me eurooppalaiset voimme vastata näiden naisten pelkoon? Anteeksi, rouva kollegi, Benabatu. Teidän puheaikana oli loppu mutta yritän antaa teille merkin, että puhutte vähän äh, hitaammin, jotta kun tulkikin pysyvät mukana. En voi antaa tätä merkkiä, mutta, mutta kuitenkin puheaikani oli päättynyt. Seuraavaksi kollega Tanner minuutti. Morsi is Niin, ensimmäinen demokraattittu presidentti Mubarakin kauden jälkeen. Demokraattiset vaalit ovat suuri askel eteenpäin Egyptin kansalle, mutta myöskin olennaista, että Mursi pitää lupauksensa. Hänen täytyy pitää kiinni rahoituksesta Israelin kanssa välttääkseen alueellista epävakautta. Hän pitäisi sitoutua auttamaan kestävän rauhanratkaisun saamiseksi Arabien ja konfliktissa mukaan luottana kahden valtion ratkaisu. Hänen pitää myöskin tuojella melko suuren egyptiläisen koptiyhteisön asemaa ja myöskin muiden ei-muslimien asemaa maassa ja pyrkiä välttämään vainoa, johon ääriryhmät syntyvät, ovat syntyvät. Pidän hyvänä siksi, että hallituksessa on kopteja ja naisia. Hänen pitää antaa julkistautunut etäisyyttä myöskin islamaisen veljeskunnan ääriryhmistä johon kuuluu myöskin äh, Saudin äh, wahhabilaisen äh, perustuslaillisen määritelmän, joka saattaisi johtaa siihen, että maasta lähtisivät Egyptin kristityt ja tämä johtaisi talouden romahtamiseen. Kiitoksia kollega Chanok. Seuraavaksi kollega Matias. Minuutti. Kiitoksia puhemies uuden Egyptin, Egyptin uuden presidentin valinta on hyvä uutinen, mutta me emme saa äh, elätellä illuusioita tämä presidentin vaalit oikeastaan eivät kuitenkaan saa päätöksen siirtymän kautta. On aivan oikein tullut sanottua, että parlamentin purkaminen, parlamentin hajottaminen ennen presidentinvaaleja äh, synnyttää riskejä. Valta on nyt keskittynyt asevoimien korkeimpaan neuvostoon. Lainsäädäntövalta on rajattu presidentin tasolle ja tässä tarvitaan vielä perustuslain muutosta. Tämä huolestuttaa meitä ja egyptiläiset Egyptiläisten uhkana on se, että he joutuvat armeijan uhreiksi ja armeija palaa eiliseen Meidän tehtävämme ei ole vaikuttaa muutokseen Egyptissä, mutta meidän tehtävämme on tukea tätä muutosta, koska tarvitaan demokraattista legitimiteettiä ja demokraattista parlamenttia. Kiitoksia. Sitten minuutti Belder. Kiitoksia puhemies. Minulla on yhteyksiä Egyptin kristittyihin ja eilen olin keskustelussa heidän kanssaan ja osoittautui, että he ovat äärimmäisen huolissaan maan tilanteesta. Uuden presidentin Mursin vakuuttavat sanat ovat kaukana siitä, että nämä henkilöt, että näiden henkilöiden pelot lieventyisivät. Sen jälkeen, kun Mubarakin hallinto kaatui, niin islamilainen veliskunta on rikkonut lupauksensa useaan otteeseen ja siksi vetoaisinkin korkean edustajaan, jotta hän kiinnittäisi riittävästi huomiota kristillisen vähemmistön asemaan, kun hän on tekemisessä Egyptin viranomaisten kanssa. Haluaisin myös pyytää korkeaa edustajaa sitoutumaan siihen, että ähm, pidä, pidä, pidä, täydettäisiin että pidettäisiin kiinni rauhansopimuksesta Israelin kanssa. Siinain tilanne on sellainen, että näistä sopimuksista täytyy pitää kiinni. Kiitoksesta kollega Obermeier. Kiitos. Monet Egyptin kristityt pelkäävät, että uusi presidentti, joka kuuluu islamin veljeskuntaan, johtaa siihen, että syntyy islamilainen valtio ja että heidän arkielämänsä muuttuisi helvetiksi koptit, joita on 10-20 prosenttia väestöstä Egyptissä, noin 10 miljoonaa ihmistä. He kaikki eivät edes uskalla tunnustautua kopteiksi. Heidän uskonnollisen tarpeiteensa sortaminen, siihen ovat tottuneet, koska islamilaisessa yhteiskunnassa he ovat käytännössä oikeudettomia. Islamilainen valta-alue ei ole uutta, mutta jos aiemmin taist, valtio vastaan, nyt se kuitenkin on valtio. Veriset iskut kristoja vastaan kertovat paljon. Niissä ei ole mitään jälkeäkään arabikeväästä. Jerova Ashtonin pitäisi lähettää paikalle valtuuskunta arvioimaan kristittyjen tilannetta. Ja myöskin kaikki maksut Egyptille pitäisi sitoa ihmisoikeuksien noudattamiseen. Kiitoksia kollega Obermeier. Sitten muut puheenvuorot. En kollega Millan Mon, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies Äskettäiset Egyptin vaalit äh, Egyptissä tapahtuvat ilman suurempia ongelmia ja tulokset olivat hyväksyttävät. Myös näyttää selvältä, että nämä vaalit ja, ja niihin liittyvät päätökset, jotka on tehty äh, sotilasneuvostossa aiemmin, ovat osoittaneet, että on olemassa todellinen valta Egyptissä. Kysymykset ovat hyvin herkkiä. Olennaista, että nämä kaksi vallan keskipistettä käyvät vuoropuhelua tässä vaiheessa ja käynnistävät järjestetyn siirtymävaiheen kohti demokraattista normaaliutta. On tärkeää, että hallitus, joka valitaan, olisi hallitus, jossa olisi laaja kokoonpano, joka edustaisi laajoja Egyptin yhteiskunnan piirejä ja olisi moniarvoinen. Olisi myös tärkeää, että työstettäisiin uusi perustuslaki. Luotan siihen, että tämä monipuoluejärjestelmä, jotta myöskin kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, miten tärkeää on kristitty vähemmistö, jonka, kun, ar, jonka tulee kunnioittaa. Egypti on avainmaa arabimaailmassa ja koko alueella, ja siellä tapahtuvat mm, kehitykset vaikuttavat muuhunkin islamilaiseen maailmaan aivan kuten puheenjohtaja Pöttering, puhemies Pöttering sanoi, on tärkeää, että vastuulliset egyptiläiset poliitikot ovat tietoisia siitä, miten välttämätöntä on se, että heidän päätöksensä eivät aiheuta epävakautta alueella, joka on kärsinyt lukuisista konflikteista. On tärkeää, että pidetään arvossa olemassa olevia kansainvälisiä sitoumuksia. Egypti on tärkeä maa, toistan, se on sijoitunut hyvin, sen sijainti on hyvin strategisesti tärkeä Välimeren rannalla. Meidän on seurattava tätä siirtymävaihetta, pitää auttaa siinä, missä voimme, ilman mitään eh, ennakkoluuloja. Kuitenkin pitää kiinni meidän omista arvoistamme ja intresseistämme. Haluan kuitenkin osoittaa solidaisuuteni Eh, Konrad Adenauer-säätiölle, joka näinä kuukausina on joutunut kärsimään uskomattoman huonosta tilanteesta Egyptissä. Kiitoksia kollega Milan Mon. Sitten minuutin verran herra, kollega El Kadravi. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, viime kuukaudet ovat olleet viime mielenkiintoista aikaa, draamaa eh, ja jännitettä eh, Egyptissä. On keskusteltu uudesta perustuslaista ja presidentin vallasta. Parlamentti lähetettiin kotiin ja johtopäätös lienee se, että, että sotilashallinnon vastustajat voittivat vaalit, mutta armeijalla on kuitenkin ohjat käsissään monissa asioissa. Huolimatta näistä vaikeuksista meidän täytyy arvioida tilanne kehitys myönteisesti. EUlla on nyt tehtävänään kantaa oma kortensa kekoon, jotta tämä demokraattinen siirtymäkausi eh, pääsee hyvään tulokseen. Tärkeä edellytys on se, että maan saadaan taloudellisesti jälleen jaloilleen. Matkailu on romahtanut ja ulkomaiset investoinnit ovat jääneet ulkopuolelle. Kassa on tyhjä. Voidaan kysyä, että minkälaisia aloitteita korkea edustaja Ashton haluaisi tehdä, jotta voitaisiin vaikuttaa myönteisesti Egyptin talouteen, joka on kuitenkin ehto edellytys demokraattiselle siirtymälle. Kiitos. Kiitoksia kollega Elka Raui. Vuorossa on kollega Karim minuutti. Mr. President, thank you. Puhemies, kiitoksia. Palasin jokin aika sitten vierailulta Egyptiin muutamien muiden kollegoiden kanssa. Se oli ennen presidenttivaaleja ja selkeästi tilanne oli hankala. Valtataistelua, äh, Skaafin perus, äh, perustuslaki edelleenkin epävarmassa tilanteessa. Meillä on nyt mahdollisuus käydä vuoropuhelua. Äh, meillä oli mahdollisuus käydä vuoropuhelua valittujen parlamentin jäsenten kanssa ja minä kyllä jäin vähemmän kuin luottavaiseksi sen suhteen, että nämä jäsenet lähtisivät avoimuuden tielle. Minä olen huolissani naisten ja uskonnollisten vähemmistöjen tilanteesta. Miten EU aikoo tukea sitä Egyptiä, joka meillä on edessämme tänään? Meidän täytyy tukea sitä, mutta ei sillä tavalla, että ne, jotka ovat vallassa, voivat mitätöidä ne, jotka ovat eri mieltä. Meidän tukemme täytyy kohdistua valittuihin edustajiin, jotka haluavat kehittää yhteiskunnan, joka perustuu perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, yhteisiin arvoihin. Pötteringin puhe, Pöttering puhui kristittynä minä vastaan muslimina. Me puhumme samaa kieltä, ihmisyyden kieltä, ja meidän täytyy ähm, punoa tämä siihen yhteiskuntaan, joka Egyptissä kehittyy. Karim. Kiitoksia, herra Karim. Sitten on vuorossa herra Vigenin Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, he alusta pitäen tiesimme, että Egyptin siirtymä kestää pitkään. Siinä on ylä- ja alamäkeä. Meillä on syytä olla huolissamme eh, instituutin epävarmuus, kriisi ja sotilashallinto ja vahva tuki islam, islamilaisille puolelle, valtiollisille ja ei ja presidentinvaalit vaalit järjestettiin aika poikkeuksellisella tavalla. Ne osoittivat, että maalliset ja maltilliset demokraattiset voimat saivat enemmistön ja ainoa ongelma oli se, että ne olivat hajallaan ja heillä oli useita ehdokkaita ja siinä varmasti opittiin. Uusi presidentti Mursi tuntuu olevan luotettava henkilö, joka ymmärtää valtavan vastuun, pitää val- kansakunta yhtenäisenä ja suojella vähemmistöjä, taata rauhanomainen muutosprosessin jatkuminen Egyptissä meidän pitää antaa hänelle mahdollisuus ja, me, me, ja tämä se on kuitenkin, vakaus on tärkeä asia. Me teemme parhaamme rohkaistaaksemme hänen ensimmäisiä rohkaisevia askeleitaan. Nyt meidän täytyy keskittyä seuraaviin parlamenttivaaleihin ja yrittää tukea liberaalisia maallisia voimia, jotta voitaisiin välttää islamistien murskavoitto, erityisesti salafiittien. Ja tällainen tehtävä tässä yhteydessä on se, että lisätään painetta asevoimien korkeimpaan neuvoston suuntaan – niin, että siellä valmistaudutaan poistumiseen vallankäytöstä. Vallan pitäisi olla ihmisten käsissä, kansan käsissä, ja meidän, tähän meidän täytyy päästä yhteisessä, yhteisesti neuvoston ja komission kanssa. Tässä uudessa naapuruspolitiikassa pitäisi tähdätä tukemaan tätä siirtymää kautta ja sosiaalista ja taloudellista kehitystä maassa, niin meidän ei pitäisi eh, unohtaa sitä, että nyt maan presidentti edustaa muslimiveliskuntaa. Meidän täytyy arvioida häntä ja mitä tahansa poliittista voimatekijää sen tekojen pohjalta eikä odotustemme mukaisesti ja, ja poliittisen taustan ja historian mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia kollega Vigenin. Sitten on vuorossa catch the eye-menettely ja catch the eye-menettelyssä on ensimmäisenä kollega Howitz. Niin, mielenkiinnolla osallistun tähän keskusteluun, kun monet meistä pelkäävät, että perimäntövälin tulos Egyptissä mm, merkitsee, että jotenkin olisi tapahtunut vääristymien laskennassa jotkut ovat sanoneet, että on selvää, että vaihe on tapahtumassa maassa ja se on jotakin, mitä pitäisi hyvänä tietenkin katsomatta, mikä poliittinen puolue sinä on, mutta täyttäisi siltä, että arabikevät kokonaisuudessaan olisi pysähtynyt kehitykseen, jos nämä vaalit eivät olisi onnistuneet, joten on edelleenkin toivoa, mutta jotkin jäsenet täällä – olen tavannut islamilaisen veljeskunnan edustajia Kairossa ja ymmärtänyt, että he ovat sitoutuneet demokratiaan. Meidän pitäisi ottaa aggressiivista kantaa poliittista islamia kohtaan. Meidän pitäisi kuitenkin myöskään naiveja, mutta meidän pitäisi katsoa, mitä he ovat tehneet, mitä ovat luoneet. Meille ovat ilmoittaneet meille vaaleista ja meidän pitää jatkaa tukea arabikeväälle. Fin Dank, Herr Kiitoksia kollega Hauvit. Ja sitten catch päätteeksi kollega Salgentini. Dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk een verzoek aan u. Kiitoksia puhemies. Niin itse asiassa tämä on pyyntö teille. Vaalien aikaan Egyptissä totesimme, että en, ensimmäistä kertaa siellä saatiin vapaasti valittu presidentti. Hän on nyt hankalassa tilanteessa. Ja ennen kuin hän edes saattoi aloittaa työnsä, sotilaat veivät häneltä valtaa pois. Ehdottaisin, että tämä parlamentti kutsuisi Mursin puhumaan meille. Lähettäisimme merkin Egyptille sillä tavalla, että me puhumme sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat vapaissa vaaleissa valittuja henkilöitä, presidenttejäkin. Meidän täytyy puhua hänelle, ei asevoimille, sotilaille. Ja jos Euroopan parlamentti todella näin tekisi, niin egyptiläiset ja presidentti varmasti näkisivät, että heitä tuetaan. Kiitoksia kollega Sargentini. Catch ei menettänyt on näin päätökseen ja lopuksi sitten vielä ää, äh, kollega Mavro Jannis saa Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puhemies. Let me just, uh, say Ihan muutama sanainen näistä kommenteista, joita esitettiin arvoisien edustajien suulla tässä keskustelussa. Ensinnäkin ulkopuolinen rahoitus kansalaisjärjestöille ja muille järjestöille se on aika huomionarvoinen, jotta kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä asemassa missä tahansa yhteiskunnassa. Tämähän on keskeinen osa Euroopan naapuruspolitiikassa. Euroopan ulkosuudenhallinto on seurannut tilannetta hyvin läheisesti ja varapuheenjohtaja Ashton on ilmaissut sydän huolensa siitä niistä rajoituksista, joita kansalaisjärjestöt ovat Egyptissä kokeneet. Ja hän on puhunut tästä parlamentissa parikin otteeseen ja tätä asiaa on käsitelty myös ulkoasianneuvoston päätelmissä 27. helmikuuta 2012. Ja lopuksi eh, ja silloin kun toimintaa tehdään kansalaisjärjestöjä vastaan, niin tässä e, e, Egyptin ulkoasiaministeriön on oltu yhteydessä, jossa on toistettu EUn hu, kanta ja on pyydetty myös tutkintaa, kunnes uusi kansallisjärjestölaki on saatu hyväksyttyä. Kuten tiedätte, tätä oikeudenkäyntiä on siirretty vuoden 2013 huhtikuulle ja kansallisjärjestön pidätetyt työntekijät on vapautettu. Kuitenkin syytteet, syytteet ovat edelleen voimassa. Tästä syystä Euroopan ulkosuurihallinto tulee edelleenkin pitämään näitä asioita esillä ja me olemme tiiviissä yhteydessä Egyptin viranomaisiin ja, ja, se, ja me seuraamme tätä tulevaa kehitystä järjestöjen osalta. Sitten muutamat teistä painottivat niin ikään sitä, miten tärkeää on että Egyptin ja Israelin kahdenvälinen sopimus on, pysyy voimassa. Äh, varapuheenjohtaja Ashton on todellakin tarkkana tässä asiassa. Ja uusi Egyptin presidentti on antanut ymmärtää, että, että hän aikoo pitää kiinni tästä sopimuksesta. Meidän täytyy olla tietenkin valppaina tässä suhteessa, mutta meidän täytyy tunnustaa, että tämä lausuma on erityisen tärkeä. Ja aivan lopuksi haluan kiittää äh, parlamentin arvoisia jäseniä tästä äh, hedelmästä keskustelusta, joka, äh, jossa on ollut kysymys Egyptin haasteista presidentinvaalien jälkeen. Tässä suhteessa tuleva kehitys parlamentin hajottamisen jälkeen ja asevoimien korkeimman neuvoston kannan jälkeen tämä vaatii aivan erityistä huomiota. Arvoisat parlamentin jäsenet, minä uskon, kuten te, ja varmasti tekin, että Euroopan parlamentti on aivan erityisessä roolissa, kun tuetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa ympäri maailmaa. Tässä katsannossa Egypti on keskeinen kohde ja meidän pitää tukea demokraattista siirtymäprosessia ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien palauttamista maahan. Ja, me, ja meidän pitää arvioida tätä kehitystä huolellisesti. Tässä yhteydessä tässä kontekstissa, kuten puheenjo, entinen puhemies Petterin aivan oikein totesi, ja minä osoitan kunnioitusta teitä kohtaan entinen, entiselle puhemiehelle. Tässähän on, minä ehkä en se koko ajan seurannut niin tarkkaan teidän puhettanne, mutta me pohdimme sitä, millä tavalla me kommentoimme teidän puhettanne. Mutta erityistä huomiota täytyy kiinnittää uskonnonvapaudelle. Ja totta kai me emme unohda myöskään naisten oikeuksia. Ja korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin puolesta minä vakuutan teille, arvoisille parlamentin jäsenille, että Euroopan unioni on edelleenkin äh, kiinnittää edelleenkin äh, äh, keskeistä huomiota Egyptiin. Me pyrimme olemaan yhteydessä uuteen presidenttiin ja tulevaan hallitukseen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, herra Jannis Keskustelu on näin ollen päättynyt ja seuraava istunto on huomenna 5. heinäkuuta kello 9 äh, eteenpäin ja esityslista äh, äh, sitten julkistetaan Euroopan parlamentin kotisivuilla, jossa se on jo käytettävissä. Toivotan kaikille kollegille.